anteeksi, komission julkilausumaa aiheena perintöveroasiat, perintöveroasioita koskevan asetuksen hyväksymisen jälkeen. Ja puheenvuoron saa komission jäsen Borg, olkaapa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, the commission... Kiitoksia. Komissio on kovin tyytyväinen, että perimysasemus hyväksyttiin viime vuonna ja että se nyt on osa Euroopan unionin sääntökirjaa erilliset perimyssäännöt aiheuttivat labyrintin byrokratiaa, jossa kansalaisten piti navigoida ja maksaa liikaa. Nyt kun on kehys yhteistyölle perimysasioissa, on konkreettinen etuja tuova asia kansalaisten elämään, kun prosessit tulevat yksinkertaisemmiksi ja saadaan varmuutta kansalaisille. Laki on vain yksi monista esimerkkeistä että miten EU tekee työtä, jotta se voisi ratkaista arkipäiväisiä oikeudellisia ongelmia ja säästää eurooppalaista rahoja. Asetus, kuten mikä tahansa uusi lainsäädäntö, joka rakentaa siltoja eri kovin erilaisten kansallisten ja oikeusjärjestelmien välille, voi nostaa kuitenkin sille toteuttamisia. Mm, tulkintakysymyksiä sen toteuttamisen alkuaikoina. Mutta jotta tällaiset kysymykset voidaan minimisoida, niin komissio on muutaman vuoden ajan tukenut hankkeita, jotka auttaisivat kansalaisia löytämään eteenpäin asiassa. Esimerkkejä, jos mainitsen, niin se, että perintörekisterit voidaan liittää toisiinsa, jotta voidaan helpottaa, että löydetään nämä asiat kautta Euroopan. Yksi ensimmäisistä kysymyksistä on tietysti kuoleman jälkeen, että onko perintö tehty tai testamentti tehty. Testamentin löytäminen on olennainen osatekijä minkä tahansa perimysmenettelyn olettamisessa. Avoin Transparentti tiedonvaihto on toinen hanke kansallisissa perimyslaissa, jotka ovat helppoja ymmärtää kansalaisille, kun ne tulevat nettisivustolle, jonka nimi on Succession in Europe. Sen lisäksi asetuksen hyväksymisen jälkeen komissio on pyrkinyt kovasti varmistamaan, että toimeenpano on saumatonta asetuksessa. Esimerkiksi viime vuonna annettiin miljoona euroa tukena Euroopan unionin notariaateille. Ja on lähdetty myös koulutustoimiin, jotta voidaan antaa koulutusta yli 2000 eurooppalaiselle notaarille. Haluamme myös standardilomakkeen eurooppalaiselle perinnölle, perintötodistukselle ja niin kutsuttu EJN-verkosto alkoi julkaista tietoja e-justice-portaalissa, tietoja siis näistä kansallisista oikeusjärjestyksistä. Lähden myös selvittämään, tutkimaan tarvetta laillisille välineille siinä, kun testamentit rekisteröidään sähköisesti. Ja varmistetaan näin, että yhteen toimivuus on olemassa tällaisilla rekistereillä jäsenvaltioiden välillä perimysasetus ei koske verotusta sillä tavalla, miten eh, perintövero arvioidaan ja määritellään. Käytännöt ovat kovin erilaisia. Joissakin tapauksissa perijät saavat kukin vain kovin pienen osan sen jälkeen, kun kun useat jäsenvaltiossa on ollut kaksinkertainen kolminkertainen velos äärimmäisessä tapauksissa kokonaisarvo rajat ylittävässä kuolinpesästä saattaa olla, että se maksetaan, joutuu maksamaan verona, koska useat jäsenvaltiot voivat sanoa olevansa oikeutettuja verottamaan samaa perintöä. Arvoisa komissaari, voisitteko hiukan hidastaa tahtia? Kokonaisarvo rajat ylittävälle peritylle kuolenpesälle. Saattaa olla, että se pitää maksaa veroa. Näin on sen vuoksi, että useat jäsenvaltiot saattavat väittää olevansa oikeutettuja verottamaan tätä perintöä. Tai ne verottavat ulkomaisia perintöjä raskaammin kuin paikalliset. Sen seurauksena kansalaiset saattavat olla pakotettuja myymään perityn omaisuuden vain kattaakseen verot ja pienet yritykset saattavat kohdata siirto vaikeuksia silloin, kun omistajat kuolevat. Eli perintövero voi olla esteenä, jotka estävät eurooppalaisia harjoittamasta oikeuksiaan Euroopan unionin sisällä yli rajojen. Syrjivä vero voi olla myös negatiivinen kannuste, joka estää investointeja yhtenäismarkkinoilla, kun muuten yritykset olisivat aivan kelpollisia tekemään niin. Koska pelätään jättää suuria veroja perheenjäsenille, niin yritysten omistajat saattavat harkita investointeja vähentäviä vaihtoehtoja, kuten likvidaatio, tai että mennään tai vetäydytään rajat ylittävästä investoinnista. Tämä tapahtuu sen vuoksi, koska ei ehkä nähdä arvoa siinä, että voidaan pitää yllä tällaisia investointeja, joita voidaan verottaa kovasti. Näihin ongelmiin haluttiin puuttua ja niinpä komissio 15. joulukuuta 2011 hyväksyi suosituksen siitä, että miten jäsenvaltiot voisivat poistaa kaksinkertaisen verotuksen perinnöitä. Samassa tilaisuudessa komissio antoi suuntaviivat jäsenvaltioille siitä, että miten varmistetaan, että rajat ylittävät perintöverosäännöt eivät sisällä syrjintää. Tavoite on kovin yksinkertainen. Ryhdytään toimiin, jotta voidaan puuttua esteisiin, jotka liittyvät EU-ssa perintöveroihin rajat ylittävissä asioissa ja ratkaistaan kaksinkertaisen verotuksen ongelmat. Tavoite on varmistaa, että kokonaistaso verotuksessa kustakin perinnöstä ei ole korkeampi kuin se taso, jota sovellettaisiin, jos vain yksi jäsenvaltio voisi verottaa perintöä. Suosituksessa vaadittiin jäsenvaltioita takaamaan verohelpotus, kun sovelletaan perintöverotusta, ja parantaa työ, yhteistyötä veroviranomaisten välillä, jotta voidaan helpottaa sellaisia veronmaksajia, jotka ovat kaksinkertaisesti verotuksen kohteena. Komissio raportoi asiain tilasta, jäsenvaltioiden edistyksestä, säännöissä, miten halutaan päästä eroon perintöjen kaksinkertaisesta verotuksesta ensi vuonna, jos raportti tuo esille, että rajat ylittävät perintöveroongelmat ovat edelleen olemassa, niin komissio kylläkin tulee harkitsemaan kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja mukaan lukien tarve ryhtyä asianmukaisiin lainsäädäntötoimiin, jotta nämä esteet voidaan poistaa. Lopuksi sitten tällä välin Komissio käyttää tämän päivän keskustelua, jotta se voisi muistuttaa jäsenvaltioita parantamaan pyrkimyksiään yhteistyössä ja toteuttamaan komission suosituksen käytännössä. Kiitoksia. Herr Kommissar, herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset, arvoisa komission jäsen. Ensimmäinen edustaja, joka saa puheenvuoron, on edustaja Zvitska. Kiitoksia, komission jäsen asetus, joka määrittelee sääntöjä rajat perinnöissä, niin sitä voimme epäilemättä pitää yhtenä suurimpina saavutuksena tällä toimikaudella Euroopan parlamentissa. Työ oli valtava, hyvin monimutkainen teema, joka kuitenkin piti ratkaista. Siihen oli suuri tarve. Ehkä ei tarvitse nyt vielä kerran painottaa sitä merkitystä, jolla näillä ratkaisuilla on kansalaisille, jotka ovat vaikeassa tilanteessa sen jälkeen, kun ovat menettäneet läheisen ihmisen. Mutta tietysti on kyseessä myös vaikea oikeudellinen ongelma. Nyt nämä säännökset antavat sitten mahdollisuuden valita laki, joka koskee perintöä, ja sitten jos tällaista valintaa ei tehdä, niin siihenkin tulevat uudet normit käyttöön. Mutta painotan kovasti sitä, että nämä, jotta nämä säännöt olisivat tehokkaita, niin kansalaisten täytyy tuntea ne. Se on tehokkaan toiminnan ennakkoedellytys kaikissa laeissa. Meidän kuitenkin täytyy tunnustaa, että perintösäännökset Jopa äh, oikeus miehille ovat hyvin monimutkaiset. Materiaali on monimutkainen, mutta siitä huolimatta meidän täytyy löytää selkeitä ratkaisuja kansainvälisissä perintöasioissa. Tulee esille myös kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että miten joitakin ratkaisuja sovelletaan käytännössä erityisesti Eli niillä alueilla, jotka komissio jo sen mainitsi, moninkertainen tai kaksinkertainen verotus. Tämä on rahoitus siihen liittyvä ja oikeudellinen ongelma kansalaiselle. Sen vuoksi ilahduttavat minua komission jäsenen sanat, että komissio on pannut merkille tämän olennaisen ongelman ja että otetaan seuraavia askeleita näiden vaikeuksien poistamisessa. Jos unionin säännökset todellakin ovat sellaisia, joilla pitäisi yksinkertaistaa perintämenettelyä, niin kansalaisilla täytyy olla varmuus siitä, että miten näitä oikeuksia voidaan harjoittaa ja mitkä sen seuraukset ovat jo ennen kuin uudet säännöt tulevat voimeen, jotka siis koskevat rajat ylittäviä perintöjä. Kiitos. Kollegi Kiitoksia. Seuraavana edustaja Berlinguer. Signor President. Herra puhemies. Herra komission jäsen. Minä pidän perintöasetusta kaikkien parhaimpina asioina, mitä tällä vaalikaudella on saatu aikaan. Totta kai teema voi näyttää hiukkasen hankalalta etäiseltä, mutta kuitenkin se koskettaa myös kansalaisten arkea, siis ihan jokaista kansalaista Euroopassa. Kaiken kaikkiaan on 440 000 tekijää vuosittain, joihin perheet joutuvat kansallisten perintöriintojen takia. Satoja miljardia euroja on tässä kyseessä. Eli nämä luvutkin ovat aika tärkeitä. kun ihmiset siirtyvät valtiosta toiseen jäsenvaltioiden kesken, niin tämäkin näkökohta on erittäin tähdellinen. Me olemme nyt siis määritelty, mikä on sovellettava oikeutta näissä tapauksissa. Miksi sitten on niin tärkeää käydä tätä keskustelua, jota peräkuulutimme komissiolta? Nimittäin jos ei puututa kaksinkertaisen verotukseen tai ylipäätään verotuskysymyksiin, niin tämä saattaa vahingoittaa huomattavasti säädöksen toteuttamista. Täytyy myös tarkastella tätä myös edellisen keskustelun näkökulmasta, siis Tukholman ohjelman näkökulmasta, kun ollaan luomassa eurooppalaista aluetta, niin pikkuhiljaa pitäisi selvittää myös, mitkä ovat pullonkaulat ja esteet myös sitten edetä seuraava vaiheeseen, jos ajatellaan tällaistakin säädöstä, joka vaikuttaa ihmisten arkeen. Siksi minä suosittelisin vielä ponnekkaammin, että päästäisiin eroon kaksinkertaisesta verotuksesta, että 12.11 suositus johtaisi tuloksiin ja kunnon soveltamisen tämän säädöksen osalta, niin että siitäkin tulisi todellisuutta. Ja näin puututtaisiin ihan kansalaisten arkeen. Jos sallitte, niin lopuksi vielä yksi asia. Tadeus Zwiefka, Cecilia Wikström, Evri Rekner ovat minun kollegojani oikeustasioiden valiokunnassa huomanneet, että meille emme halua mainontaa, kun ei meidän työstämme paljon puhuta lehdissä. Tämä on tällaista vähän kulisessa ja varjossa tehtävää työtä. Ja kuitenkin me teemme tätä suurella intohimolla ja innolla. Ja nyt tämä intohimo on myös johtanut myös tyydyttävän tuloksen. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Sydämelliset kiitokset. Seuraavana edustaja Wikström. Tack, herr talman. Ja, under den här... Kiitoksia puhemies. Aika moni tällä kaudella on ahkeroinut, jotta saadaan aikaan perintöasetus. Olen vakuuttunut, että se helpottaa jatkossa myös rajat ylittäviä perintöriitoja. On niin iloinen asia, että komission jäsen, te olette vakuuttunut tekin siitä, että haluatte tarttua tähän kysymykseen, kuten edellisenkin asian kohdalla. Mutta tämä on tärkeää ja on kyse nyt siitä, missä maassa perintöä verotetaan, kun on kyse useasta maasta. Ja tämä täytyy nopeasti ratkaista, koska kansalaiset ovat meihin yhteyttä koko ajan, koska ovat joutuneet näihin tilanteisiin, joissa saadaan ristikkäisiä, ristiriitaisia päätöksiä eri tuomioistuimista ajatellen esimerkiksi kiinteistöverotusta. Totta kai verokysymykset kuuluvat jäsenvaltioiden reviirille ja on ihan kohtuullista, että jäsenvaltiot itse myös muokkaavat omia perintöverojärjestelmiä, mutta aivan kohtuutonta, että kansalaiset joutuvat kaksinkertaisen verotuksen kohteeksi näissä tapauksissa, joissa perintöasioissa on mukana useita jäsenvaltioita. Kai sitä voi odottaa, että saa yksinkertaisen selkeitä oikeudellisen järjestelmiä osakseen, että tiedetään mitä sääntöjä noudatetaan, ettei samaa veroa kahteen otteeseen joudu maksamaan. Minä kysyn nyt komission jäseneltä, mitä aloitteita aiotte te tehdä että selvitettäisiin vielä tätä tärkeää kysymystä. Nimittäin nyt meidän täytyy auttaa kansalaisiamme tässä työssä löytääksemme yhteisiä ratkaisukeinoja ja näin saadaan aikaan kansalaisten arkeen selvyyttä. Näillä sanoilla kiitän teitä. Thank Ja kollegi Bodu. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Bodu. Thank you. Viime vuosien aikana unionin kansalaisten liikkuvuus on aiheuttanut ongelmia muun muassa perintökysymyksiin liittyen. Tämä saattaa pahentua entisestään tämä ongelma. Tässä on esimerkiksi lakiristiriita kysymyksistä, ongelmista kyse. Ja meidän täytyy saada kaikille eurooppalaisille, Euroopan kansalaisille oikeusvarmuus. Tässä täytyy varmistaa, että vakinaisen asunpaikan perusteella per, valitaan sovellettava lainsäädäntö. Yhtä lainsäädäntöä tulisi soveltaa ja silloin voitaisiin tämä ongelma ratkaista. Ja mitä tulee kaksinkertaiseen verotukseen liittyvä päätös, niin minun mielestäni se on erittäin hyvä ja nyt täytyy jäädä odottamaan vuoden 2014 kertomusta ja nähdä, mitä komission asiasta mieltä. Tärkeintä olisi kaksinkertaisen verotuksen estäminen myöskin näissä perintöasioissa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia seuraavan edustaja Riikna. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Perimysasetuksella olemme vieneet, olemme saaneet osan eurooppalaista lainsäädäntöä, joka vaikuttaa suoraan monien kansalaisten elämään. Ja nyt jos puhutaan sitten kaksinkertaisesta verotuksesta ja käsittelemme sitä ongelmaa samassa yhteydessä, niin yhteiskuntapoliittisesti se on suuri merkityksellinen asia. 9 miljoonaa eurooppalaista ovat potentiaalisesti kosketettuina asiassa jotka eivät asu omassa alkuperäisessä kotimaassaan. Ja heillä on nyt tämä sitten lainvalinta edessä. He voivat sitten valita, että minkä lain, mm, lainsäädäntöä sovelletaan, alkuperäisen kotimaan vai sen hetkisen asuinmaan se, että verotusasioita nyt käsitellään, niin äh, se menetelmä siinä on usein soft law, annetaan suosituksia. Kysymys siinä, että onko komissio sitten aloittanut vuoropuhelun jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan löytää pitkäaikainen ratkaisu kaksinkertaisen verotukseen. Niin, että suljetaan näitä porsaanreikiä säännöissä. Ja sitten vielä, että onko täällä äh, potentiaalia siihen, että voidaan tietoisesti kiertää veroja. Pelkääkö komissio, että jotta jotkut eh, perinteisiin kuuluu monia kansalaisuuksia, niin sitten voidaan tehdä sellaisia lainvalintoja sellaisten valtioiden hyväksi, jos ei ole ehkä ollenkaan. Tietysti ajattelen tässä, että myös näitä teemoja pitäisi ottaa esille, jotta veronkierto voidaan välttää. Kiitoksia. Kiitos. Catch the Eye menet esittelyn piirissä. Kollega Pasesku haluaa käyttää puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kovasti kiitoksia, puhemies. Perintö todistusten ongelma on nyt pystytty osittain ratkaisemaan, kun olemme hyväksyneet 2012 asetuksen. Sen sijaan edelleen on ongelmia verotasossa myös kaksinkertaisessa verotuksessa. Nämä eivät ole uusia ongelmia, kyllä siihen on aikaisemminkin puututtu vetomusvaliokunnassa esimerkiksi. Minä uskoisin, että 2015 alkaen, kun tämä perintötodistuksia koskeva asetus tulee voimaan, niin pystymme yhdenmukaistamaan kysymykset myös kaksinkertaisen verotuksen tiimoilta. Siksi tähän ei riitä pelkkä suositus että voidaan välttää perintöjen kaksinkertaisesta verotuksesta. Meidän täytyy päästä eroon oikeudellisesta epävarmuudesta ja saada aikaan yhtenäiset säännöt Euroopan unionissa. Tämä olisi myös hyvä askel eteenpäin. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Lopuksi puheenvuoro vielä komission jäsenelle Antonio Borgille. Um, Kiitoksia kovasti puhemies Benjamin Franklin kai 1789 totesi, että elämässä ei ole mitään varmempaa kuin verot. Ja nythän on kyse nimenomaan perintöjen verottamisesta. Siis tämä on sekä perintö että veroasia. Mutta minä nyt haluaisin vastata kysymykseen, jonka Rova Wikström esitti Nimittäin, mikä valtio sitten oikein kantaa veron kiinteistöstä? Not deal with this question. Tämä nyt ei käsittele tätä kysymystä. Se, että todetaan, että kokonaissumma perintöverossa ei saisi kuitenkaan ylittää se, mikä vero olisi ollut, jos vain yksi jäsenvaltio yksinään olisi ollut vastuussa veronkannosta. Toisin sanoen, ja suosituksesta voi lukea suoraan itsestään, että tavoitteena on taata se, että kokonaisverotus tietyssä perinnössä ei saa olla korkeampi kuin olisi ollut se vero, jos yksi jäsenvaltio yksinään olisi kantanut veron tästä perinnöstä. Toisin sanoen noin arkikielellä tämä tarkoittaa sitä, että sillä edellytyksellä, että veron kokonaissumma ei todellakaan ylitä sitä verosummaa, jos vain yksi jäsenvaltio olisi ollut vastuussa. Then it could be collected by three different... Eli voi olla, että siinä olisi kolme jäsenvaltiota ollut kantamassa tätä veroa. Emme siihen puutu tietenkään komissiosta, siihen kuinka moni jäsenvaltion pitäisi kantaa veroa. Mutta veron kokonaissumma ei siis saisi kuitenkaan ylittää tätä veroa, jota sovellettaisiin yhdessä jäsenvaltiossa. ikävä kyllä vastaan on tullut, ja kiitos muuten huomioistanne näiltä osin, että kun yhdistetään nämä kaksi asiaa, niin on syntynyt valtavasti oikeudellisia ongelmia. Esimerkiksi jos ajatellaan hautaustoimistoja tai esimerkiksi se, että joutuu käymään monessa verotoimistossa, ei sikään ole kiva asia. Ja rajat ylittävistä kysymykset perintöasioissa voivat olla kyllä hankalia asioita ja saattavat johtaa syrjintään ja verotukseen. Eli pienet muutokset jäsenvaltioiden säännöissä siihen suuntaan, että saadaan johdonmukaisempaa kohtelua eri jäsenvaltioiden kesken, niin ehkä jopa sadat tuhannet kansalaiset hyötyisivät tästä kautta Euroopan unionin. Eli nyt suunnitelmana on selvittää, miten suositusta on täytäntöön pantu eri jäsenvaltioissa – ja komission jäsen Renny antoi minulle luvan sanoa, että jos tämä nyt sitten johtaa siihen käsitykseen, että suosituksia ei täytäntöön pannakaan, niin sitten voidaan mennä toiseen vaiheeseen, eli tehtäisiin lainsäädäntöesityksiä. Tästäkin voisi olla hyötyä sadalle tuhansille kansalaisille kautta Euroopan unionin. Tämän me olemme nyt saaneet aikana, toivottavasti viranomaiset jäsenvaltiossa myös käyttävät tätä hyväkseen. Kuten täällä on todettu puheenvuorossakin, että on syytä edetä vielä siihen suuntaan, että voidaan kansalaisten elämää kohentaa. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset arvoisa komissaari. Näin päätämme keskustelun tästä aiheesta. Ja voimme siirtyä viimeiseen asiaan komission julkilausumaan aiheesta asetuksen 1049 kautta 2001 uudelleen arvioinnin umpikuja.